on, hyvät kollegat, on neuvoston ja komission julkilausumat, jotka koskevat väitettyjä pakolaisten kuolemiin johtaneita käännytyksiä Kreikan rannikolla. Farmakonissin alueella, ja tämä on johtanut, näyttää sitä joidenkin pakolaisten kuolemaan. Ensinnä annamme puheenvuoron herra Veniselosille, joka neuvoston nimissä antaa seuraavan julkilausuman. Teillä on puheenvuoro, herra Selos. Kiitos, puhemies. Hyvät näistä herrat. Olen teidän edessänne nyt neuvoston puheenjohtajana, mutta luonnollisesti myös samanaikaisesti olen Kreikan ulkoministeri, joten ulkoministerinä ja neuvoston puheenjohtajana haluan ilmaista sen, että hallituksemme ja koko yhteiskuntamme on järkyttynyt näistä tapahtumista, joita on ollut farmakoniisin alueella. Viime kuukausina on nähty samantyyppisiä dramaattisia tapahtumia muun muassa Lampedusassa ja olemme todenneet, että on olemassa valtaisaa painos, painetta tälläkin hetkellä Lampedusan merialueella. On ollut suuria ponnisteluja, joihin ovat ryhtyneet Kreikan viranomaiset ennen kaikkea rannikkovartiosta, mutta olemassa myöskin ongelmia. Ja olemme käyneet keskustelua vangeista, jotka kärsivät rajoilla. Kreikka, kuten muutkin Välimeren maat, sillä on paljon rannikkoa, jota se joutuu suojelemaan. Kysymys on hyvin avoimista rannikoista, eikä ole usein riittävä se suojelumekanismi, joka meillä on. Olemme tällä hetkellä olosuhteissa, jotka ovat hyvin erityiset, erilaiset kuin joita on nähty menneisyydessä. Ja Syyrian sisällä eli sota, joka on johtanut valtaisaan pakolaistulvaa, on aiheuttanut valtavaa painetta. Joka päivä me huomaamme, että on uusia vaikeuksia. Farmakonissin tragedia on jälleen yksi esimerkki tästä valtavasta paineesta, joka on maahanmuuttopainetta vuoden 2012 elokuusta lähtien Lähi-idän tilanne on vakavoitunut huomattavasti. 2008 oli 15 000 tapausta ja nyt Syyrian kriisi on johtanut tilanteeseen, mutta vuoden 2012 eh, elokuusta lähtien näiden tapausten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Kreikan rannikko rannikkovartiostolla on tehtävänä kattaa yli kahden neliökilometrin alue, jossa on lukuisia saaria. Saaria, jotka ovat hyvin harvaan asuttuja. On ollut yli 3500 henkilöä, jotka on tällä alueella – pidätetty, joilla heillä ei ole ollut henkilöllisyyspapereita. He ovat tulleet siis laittomasti yli rajojen. Ja Farmakonisin viranomaiset, samoin kuin Turkin viranomaiset, ovat kohdanneet huomattavia vaikeuksia rannikolla, joten tilanne on erittäin dramaattinen on menetetty lukuisia ihmiselämiä. Tämä konkreettinen tapaus on herkistänyt meitä huomattavasti. Meidän ministerimme herra Otis on peruttanut osallistumisen Euroopan neuvoston ja hän on halunnut ilmoittaa, ilmoittaa Arva Malmströmille yksityiskohdista että tällä hetkellä ollaan toteuttamassa tut- tutkimusta, oikeudellista tutkimusta, jotta voidaan paremmin ymmärtää se, mitä on tapahtunut. Meidän täytyy saada tietää yksity- totuus viimeisen yksityiskohtaan asti, ja haluan vakuuttaa teille, että ole mitään aikomuksia rajoittaa tämän selvityksen syvyyttä. Me sovellamme lainsäädäntöä ja haluamme, että tämä tapahtuu esimerkillisesti, että voidaan ottaa opiksi tästä asiasta. En halua etukäteen tarttua tähän selvitykseen. Lehdistössä on kirjoitettu, että on myöskin Frontexilla osuudessa, samoin myöskin rannikkovartiosto on ilmoittanut myöskin näistä omista mekanismeista, niin tällä hetkellä meidän täytyy vetää johtopäätöksiä tästä kokemuksesta. Jo aiemmassa keskustelussa tätä käytiin Bulgariasta, ja toistan nyt sen, että me tarvitsemme Euroopan unionin solidaarisuutta ja meidän täytyy toteuttaa asianmukaisesti oikeudellisia määräyksiä vastuunmukaisesti, mutta meillä on tämä päivittäinen paine ja täytyy ajatella myöskin näitä institutionaalisia puitteita ja tämä voisi olla asia, joka on sellainen asia, joka pitää ottaa yksityiskohtaisesti. Meidän puheenjohtajakautemme on myöskin, Italia on käsittynyt tätä keskeisenä kysymyksenä ylipäätään maahanmuuttopolitiikkaa. Me tarvitsemme konkreettisen strategian, jotta voidaan hallinnoida näitä maahanmuuttovirtoja. Eurooppa-neuvosto on jo käynyt kaksi suurta keskustelua lokakuussa ja joulukuussa asiasta ja epävirallinen huippukokous, jossa olivat oikeus- ja sisäministerit 24. tammikuuta Ateenassa – se paikka oli myöskin oli Malmström, komissaari Malmström, siellä katsottiin, mitä pitäisi tapahtua nyt Tukholman kauden päättymisen jälkeen. Komission esityksestä voidaan katsoa, että pidetään kesäkuussa neuvoston kokous, jossa luodaan uusi lainsäädäntö, joka koskee maahanmuuttovirtoja. Nämä ovat siis ne suunnitelmat, joita on pitkällä tähtäyksellä, mutta tässä tietenkään näitä huomioon sitä, mitä tapahtuu päivittäin, näitä päivittäisiä draamoja, tätä järjestettyä ihmissalakuljetusta, on ihmisiä, jotka etsivät parempaa elämää ja jotka tarvitsevat suojelua, suojelua eh, ihmisoikeusrikomuksilta, joita tapahtuu Syyriassa ja Pohjois-Afrikassa koko alueella. Euroopan unionin puheenjohtajavaltion nimissä ja Kreikan hallituksen nimissä haluan sanoa, että tutkimukset tulevat olemaan täydelliset ja syvälliset ja tulemme harjoittamaan yhteistyötä komission kanssa avoimesti ja toivon myöskin, että tulemaan tehokasta. Kiitos. Kiitos, herra Venizelos. Me keskustelemme nyt edelleen ja tulemme kuuntelemaan, mitä komission jäsen, kollega Cecilia Malmström tulee sanomaan meille. Cecilia Malmström, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Hyvä pääministeri, minäkin haluaisin aluksi ilmaista osanottoni tämän kamalan tapahtuman kuolonuhreille ja kaikille läheisille, heidän läheisilleen ja tapahtuneesta selviytyjille. Me olemme tietoisia näistä tilanteista Kreikassa, sillä me teemme yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ja yritämme auttaa heitä luomaan täysin toimi, toimivan maahanmuutto siirtolaispolitiikan eu normien mukaisesti. Työtä on tehty, mutta edistystä tarvitaan vielä ja me edelleenkin aiomme auttaa maahanmuuton koordinoinnissa, rajavalvonnassa ja niin edespäin. Olemme saaneet tietoomme väitteitä, vakavia väitteitä käännytyksistä ja väärinkäytöksistä. Me olemme yhteydessä viranomaisiin näiden väitteiden suhteen ja tietysti valvomme paikan päällä tilannetta mukaan lukien Frontexin kautta. Tämä yksittäinen tapahtuma, siinä oli kyse pelastus siis etsintä- ja operaatiosta, ei tapauksesta Ja ö, sääolosuhteet olivat hyvin vaikeat. On vaikea tietää, mitä, oike, mitä tarkalleen siellä on tapahtunut. Tietysti kuolonohreet ovat aina tuomittavia. Öm, olen ollut öm, myös sisäisen järjestyksen tai turvallisuuden ministerin, ministerin kanssa ja merirajoista vastaavan ministerin kanssa yhteyksissä ja pyysin heitä toteuttamaan riippumattoman tutkinnan. He lupasivat tehdä sen ja me myös vaadimme toteuttamaan toimia, että tällaisia tapauksia ei tapahdu tulevaisuudessa. Haluaisin muistuttaa Kreikkaa ja muita siitä, että kun toteutetaan rajavalvontaoperaatioita, kaikkien jäsenvaltioiden pitää varmistaa, että perusoikeuksia, maahanmuuttajien perusoikeuksia kunnioitetaan ja ö, periaatetta ö, kunnioitetaan. Se, meidän pitää myös varmistaa, että turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus päästä turvapaikkamenettelyyn niiden kolmansien maiden kansalaisten kohdalla, jotka haluavat hakea turvapaikkaa. Me siis toivomme, että tutkinta tehdään nopeasti, avoimesti ja syvällisesti, jotta saamme tietää, mitä tuona traagisena yönä farmakonisin lähellä tapahtui. Turno. Nyt aloitetaan kierros, jossa puhujat puhuvat ryhmien nimissä. Ensimmäiseksi Marietta Janaku joka puhuu Euroopan kansapuolen ryhmän nimissä. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää ministeriä ja myöskin komission jäsentä näistä puheenvuoroista. Tämä oli tällä pelastusoperaatio kello kaksi aamuyöllä, mutta kuitenkin tässä on tullut tiettyjä epäilyksiä koko asia on nyt lähetetty tutkintaan ja siitä saadaan varmasti tuloksia, mutta eh, haluaisin kuitenkin selvintää jotakin. Kreikan Kreikka joutui kohtaamaan valtavia määriä siirtolaisia, pakolaisia. Aivan oikein mainitsitte sen, että turvapaikan myöntämiskysymykset liittyvät tähän, mutta Tämä on vaikea tilanne Kreikalle. Ja toinen asia, joka liittyy tähän, on sopimus, jossa sanotaan, että kolmen eh, sopimus Turkin kanssa, jossa puhutaan näistä palautuksista. Kyse ei ole ainoastaan EU tai kyse on myös EUn asia, koska nämä ovat yhteisiä EUn rajoja ja tämä on Frontex-asia myöskin. Mutta jos me haluamme hyviä suhteita, jos Turkki haluaa hyviä suhteita Eurooppaan, heidän pitää tehdä yhteistyötä ja heidän pitää myös olla mukana torjumassa tätä ihmiskauppaa. Ihmisiä käytetään. ihmisiä, jotka hakevat parempaa tulva, tu, tulevaisuutta. Ja tämä on tämä kysymyksen ydin. Ja arvoisa komission jäsen, teillä on vastuu tässä asiassa. Te sanoitte, että meidän pitäisi käyttää eurooppalaisempaa lähestymistapaa ja meidän pitää jakaa solidaarisuutta Euroopan unionin maiden välillä ja pitää tehdä enemmän pyrkimyksiä tähän suuntaan, mutta kuitenkaan me emme halua mitään gettoja ja huonoja olosuhteita tälle meidän alueellemme, jonka pitäisi olla rauhan, vakauden ja vaurauden aula. Kiitos. Kiitos Ova Jannaku. Ja nyt sosialistiryhmän nimissä kaksi minuuttia Maria Eliniko Koppa. Kiitos puhemies. Nämä 15 farmakonisen uhri eivät ole pelkästään Kreikan ohjelma. Nämä samoin kuin Lampedusan kuolemantapaukset ei ole pelkästään Italian ongelma. Nämä kaikki ovat Euroopan ongelmia. Euroopan heikkous on siinä, että saataisiin aikaan maahanmuuttopolitiikka, joka olisi yhtenä vuonna 2003. Dublinissa jaettiin taakkaa suhteellisesti ja otettiin mukaan Etelä-Euroopan maat Schengen-alueeseen ja näyttää siltä, että tilanne on se, että syntyy kaikkea yhä enemmän uhria, lapsia ja naisia ja tämä on asia, jonka täytyy vaikuttaa siihen, että toimiin. Herra puhemies, Kreikan kansa on joutunut kuuntelemaan ministerin kommentteja siitä. Hän on puhunut siitä, että kysymys olisi kakkoskategorian maahanmuutosta. Tämä on nyt kysymys on ihmisistä, jotka tulevat sotavyöalueilta, he ovat usein pakolaisia. Vain muutama päivä tämän kuolematapauksien, näiden kuolematapauksien jälkeen farmakonississa Varvitsi Otis, joka vastaa merialoista, sanoi häpeämättä, että vastuu on muualla, jossa, että pyritään samaan aikaan ongelmia, poliisiongelmia Kreikassa. Ja on tärkeää, että pyritään samaan aikaan tilanne, jossa nämä selvitykset saadaan vietyä päättykseen, on katsottava, minkä tyyppinen maahanmuuttovirta se on, jonka kanssa olemme tekemisissä. Kysymys on siitä, että on huolehdittava ihmisten suojelusta. Tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisten elämään. Kiitos Maria Eleni. Hän yhden minuutin puheenvuoro jonka käyttää kollega Chrysogelos vihreiden nimissä. Kiitos puhemies. Olin iloinen kuullessani puheenjohtajaa, neuvoston puheenjohtajaa, joka ilmaisi osanottonsa ja sanoi, että että Kreikan yhteiskuntakin tai yhteisökin on pahoillaan. Nimittäin yhteiskunnalta ei saatu anteeksi pyyntöä. Tästä ö, muodostettiin mielipide tästä tapauksesta jo ennen kuin tutkinta oli tehty. Ö, pitää käydä, tehdä tutkinto ja tämä merialueista vastaava ministeri itse asiassa kuvaili tapahtunutta jo ennen kuin koko tutkinta oli saatu päätökseen. On aivan selvää, että nämä lausunnot kritisoivat sitä, mitä tämä kansalaisten suojelusta vastaava ministeri on sanonut, joka puhui toisen luokan kansalaisista. Tästä pitäisi puhua täällä Euroopan parlamentissa tietysti on kyse myös Euroopan vastuu, vastuu, vastuusta. Emmekä me pelkästään sano tätä, vaan myös Euroopan neuvosto on sanonut tämän. Jopa 17 000 ihmistä on hukkunut näillä merialueilla yrittäessään päästä Eurooppaan. Ketä nämä ihmiset ovat? Onko kyse jostakin rikollisista verkoista, verkostoista? Ei, vaan kyse on ihmisistä, jotka yrivät välttää kuoleman lähteessään tälle matkalle. Lampedusan vasaarella nämä ihmiset, tai lähistöllä nämä ihmiset hukkuvat. Mitä farmakonisissa tapahtui, on se, e, e, että siinä oli kyse pakolaisista Afganistanista ja Syyriasta. Euroopan unionin ei pitäisi mennä suljettujen rajojen suuntaan. Ne ihmiset, joilla on oikeus saada pakolaisen status, heillä, heidän pitäisi saada tulla um, EUn alueelle. Puheenjohtaja on päättynyt. Minulla on tämä velvoite muistuttaa teitä siitä, että olemme paikassa, jossa aikaa on rajallisesti, niin että joka kerta kun yksi kollega käyttää kaksinkertaisen ajan kuin mitä hänelle on osoitettu, se merkitsee sitä, että joku muu pääsee vaan vähemmän, ja tämä ei suinkaan ole se normi, jota noudatetaan tässä talossa, joten hyvin vilpittömästi vetoan sen puolesta, että todellakin kaikki noudattaisivat puheaikaa. Ja jos ei ole muuta ratkaisua, niin silloin sulje mikrofonin, kun on ylitetty jo muutamalla sekunnilla se aika, joka on osoitettu puheajaksi. Pyydän anteeksi, kollega Huntis. Eli yhteinen vasemmistoryhmän nimissä sinulla on yksi minuutti aikaa käyttää puheenvuorosi. Kiitoksia, puhemies. Menettelyt Kreikan rajoilla ovat häpeä tahra, ei ainoastaan Kreikalla, vaan koko Euroopan unionille. Ja tämä on myös Amnesty Internationalin raportista ilmikävä asia. Farmakonissis tapauksessa Kreikan viranomaisilla on vastuu. Näitä käännytyksiä on tapahtunut menneisyydessäkin. Me tarvitsemme riippumatonta tutkintaa, jotta sitten saamme selville kuka on syyllinen. Rova Malmström, kuinka monta ihmistä pitää vielä hukkua välimereen ennen kuin ymmärrämme, että meidän pitää muuttaa täysin meidän maahanmuutto- ja turvapaikka menettelyjämme politiikkaa koko Euroopassa. Meillä pitää olla tehokkaat, välittömät toimet, joilla voimme pelastaa eh, siirtolaisia avomerellä. Meillä pitää olla vastaanottokeskuksia maahan tulopaikoissa. Me tarvitsemme uusia lainsäädäntöpuitteita, jotka takaavat sen, että meillä on oikeudenmukainen eh, vastuunjako kaikkialla Euroopassa. Näin on päättynyt kierros, jossa käytiin puheenvuorot eri ryhmien nimissä. Nyt ovat vuorossa sitten puheita, jotka ovat yksilöllisiä puheenvuoroja. Aluksi Rova Holma ja jolla on puolitoista minuuttia. Herra puhemies, rouva komission jäsen, herra ministeri. Jälleen ihmiset, jälleen lapset ovat pakomatkalla kuolleet. Kreikan rannikkovartiosto on kirjallisesti ilmoittanut, että Farmakonissin äh, alueella oli toimi, jossa ei ollut Frontex mukana, ei myöskään käytetty äh, eurooppalaisesti rahoitettua varustusta. Kreikan rannikkovartioston raportti on täysin vastakkainen kuin pakolaisten äh, raportti. Rannikkovartioston raportti ei ole mikään johtopäätös, joka Frontex on tehnyt, vaan pelkästään Kreikan viranomaisten lausunto. Frontex ei voi tehdä mitään analyysiä silloin, kun se on ollut mukana toimissa. Siksi on hyvä, että Kreikan julkinen syyttäjä tulee tutkimaan asiaa ja pyrkii selvittämään sen täyden. Niin kauan kuin kansallisilla rannikko, kansalliset rannikkovartiossa toimivat alueilla, ilman frontikysymystä syntyy tämän tyyppisiä epäselviä tilanteita. Tästä syystä mahdollisimman monet toimenpiteet tapahtua yhteistyössä. Frontex on neutraali instituutio, joka palvelee kaikkia osallisia. Me haluamme pelastaa pakolaisia, me haluamme tukea kansallisia viranomaisia ja haluamme panna toimeen eurooppalaisia sääntöjä, missä on välttämätöntä. Se, että hyökätään nyt e- ennakkoluuloisesti, ennakkoluuloisesti Kreikan rannikko viranomaisia vastaan. Hekin tarvitsevat oikeudenmukaista kohtelua ennen kaikkea perusteettomat hyökkäykset Frontexin viranomaisia vastaan ovat täysin tarpeettomia. Täytyy katsoa, miten ihmisenkuljettajat toimivat tavoilla, jotka ovat in, in, epäinhimillisiä, ja myös katsoa, miten viran, turkiviranomaiset toimivat. Minusta on tärkeää, että koko operaatio Poseidon Sea että sen päättäminen oli virhe, koska tätä kautta EU on hukannut mahdollisen valvoa toimintaa alueella. Kiitos. Ja nyt Arsenis yksi minuutti. Σήμερα νιώθω υποχρέωση να δώσουμε τη φωνή μου φωνή στα θύματα. Κοίταξε, puhemies. Haluaisin puhua farmakonisin uhrien puolesta. Aksana Sufi ja muut, jotka pelastuivat mm, tältä, tästä turmasta, mutta he kuitenkin menettivät perheenjäseniä. He sanovat, että Tarannekko-vartioston jäsenet pyrkivät hukuttamaan meitä. He näkivät, että meillä oli naisia ja lapsia mukana. Naiset huusivat apua, mutta rannikkovartijat loukkasivat, haukkuivat heitä ja jos tässä todella pyrittiin, pyrittiin auttamaan näitä, jotka olivat hukkumassa, mutta haluaisin eh, eh, tuomita sen kaiken tekopyhyyden. Ja kaikki hallituksen jäsenet ovat itse asiassa syyllisiä, he tukevat Dublin kakkosta. Ja rannikkovartioiden pitäisi toimia tässä eri tavalla. Ja... Kiitos Kriton. Ja nyt myös yksi minuutti Angurakis. Kiitos. Farmakonisin tragedia on tulosta Euroopan unionin politiikasta ja Pasokin politiikasta. Tämä lisää painetta rajoilla ja siellä on lisätty Frontexin henkilö, henkilöstöä. Tämä taas lisää uhreja. Me emme voi vastata maahanmuuttajavirtoihin, sillä, sillä ne ovat toinen ö, kolikko tästä EUn imperialistisesta politiikasta. Meidän pitää nämä sortot, EUn sortotoimet ja Frontexin sortotoimet lopettaa rajavalvonnassa, meidän pitäisi antaa turvapaikka tai väliaikainen humanitaarinen status niille, jotka tulevat sota-alueelta. Meidän pitäisi antaa heille matkustusasiakirjoja, jos he haluavat liikkua jäsenvaltioiden välillä. Meidän pitäisi ö, kumota Dublin kakkonen nämä kaikki nämä EUn ja Naton ja kolmansien maiden imperialistiset toimet pitäisi lopettaa. Morador del turno. Meidän puhuja on rakkumut Sakos yksi minuutti. Kiitos. Se mitä on tapahtunut varmaan, se on on ollut hyvin dramaattista, traagista. Laiton maahanmuutto merellä on taistelua, joka on erityisen vaikeaa. Valtion täytyy suojella rajojaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti, kansainvälisen sopimusten mukaisesti ja, ja samoin kuin eurooppalaisten ja kansainvälisten humanien oikeuksien arvojen mukaisesti. Samanaikaisesti kuitenkin mafiat pyrkivät käymään kauppaa ihmisillä ja ihmiset äh, varantavat henkensä päästäkseen alueelle. Täytyy tarttua muutaman asian. Ensinnäkin oikeus elämään. Se on ihmisoikeus, joka on kaikkein pyhin. Ei ole olemassa mitään poikkeuksia siitä. Toiseksi, rajojen suojelu on tärkeimpiä velvoitteita, joita yhdellä eh, itsemääräämisoikeuden omavalla valtiolla on. Kreikka tulee taistelemaan laitonta maahanmuuttoa vastaan. Se on politiikkaa, jota on noudatettu 23. tammikuuta tuona dramaattisena yönä. Kreikka tekee työnsä tilanteessa, joka on erityisen vaikea. Euroopan täytyy antaa oma asianmukainen osansa asiasta, täytyy jakaa vastuu oikein. Tämä on ratkaisevaa. Sai. Kiitos. On kaksi puhe- kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa merkitysemän puhujalistaa. haluaisin muistuttaa, että katkaisemme mikrofonin heti kun minuutti on kulunut marie Kristin Bergia. No, no mikrofoni. Mikrofoni. Le drame de Farga, farma... Farmakonisin draama kuoli 12 äh, henkilöä ja lapsia ja naisia. Ja halusimme puhua tästä asiasta, koska kansalaisjärjestöt ja Euroopan neuvosto ovat tutkinut tätä asiaa pakolaisten kertomusten perusteella. Nämä operaatiot ja joukkokäännytykset Turkkiin ovat tapahtuneet aikaisemmin ja Euroopan unionin nimissä voidaan sanoa, että tällaista, tällaista toimintaa ei voida hyväksyä. Jos ongelmat ovat vaan lisääntyneet 2011 vuodesta, niin se johtuu siitä, että Kreikka on sulkenut ovensa. Välimerellä on ollut vaikka kuinka paljon paljon kuolemantapauksia ja pitää hyväksyä tämä, nämä säännöt meripelastuksista. Ja 2013 Euroopan unionin rajoille tuli hyvin suuri joukko. Tiene la palabra el señor Murphy. Puheenvuoron saa herra Murphy. Thank you, President. Minister... of... Kiitos puhemies. Hyvä ministeri Venizelos, teidän hallituksenne on tahdonut kätensä verellä. myös komissiolla on verta käsissään. nämä, näihin kuolonuhreiden pitää lisätä nämä 20 000 kuolonuhreja, joita, jotka ovat kuolleita pakolaisia, jotka yrittävät pyrkiä EU:hun. Tämä mies esimerkiksi menetti vaimonsa ja neljä lapsiaan. He kuolivat sen seurauksena, joka vaikuttaa uskomatolta brutaalilta ja epäinhimiseltä rannikkovartioston kohtelua. Tämä brutaali, epäinhimillinen kohtelu ei tule mistä tahansa. Se johtuu epäinhimillisestä politiikasta, jota toteuttaa Kreikan hallitus ja EU-viranomaiset. He haluavat pitää pakolaiset poissa. Se tulee myös brutaalista ja epäinhimillisestä järjestelmästä. Sen pahimmat elementit näemme Kreikassa. Kreikassa järjestelmä, tämä järjestelmä pitäisi lopettaa. Kiitos. Näin päättyi menettely ilman Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Malmström reagoidakseen komission nimissä eri puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Me tietysti olemme tietoisia paineesta, jonka Kreikka kohtaa. Ja kuten sanoin alkupuheenvuorossani, me pyrimme auttamaan Kreikkaa niin paljon kuin mahdollista teknistä apua, käytännön apua, ihmisresursseja ja myöskin huomattavasti rahoitusapua, jotta saadaan aikaan järjestelmä, joka maahanmuuton, turvapaikan ja rajavalvan osalta on sellainen, joka vastaa kansainvälistä lainsäädäntöä ja myöskin eurooppalaisia lakeja ja käytänteitä. Farmakonisin osalta monet puhuivat teistä Lampedusan tapahtumista muuta kausi sitten. Minä näin arkut siellä. Tämä ei ole tullakaan sellaista, mikä on Euroopan niin arvoista. Tätä tapahtuu päivittäin, pienessä ja suuressa määrin, mutta se tapahtuu valitettavasti joka päivä kun puhun niistä, jotka selviytyvät hengissä Lampedusta tai muualla, he tietävät, he tietävät, että riski hukkua välimereen on noin 67, 16-17 prosenttia heistä ottavat riskin. Miksi siksi te ovat niin epätoivoisia? Miksi he lähtevät näillä veneillä? Siksi, että ole laillisia tapoja päästä Eurooppaan. Ei ole laillisia tapoja. Ja siksi meidän täytyy löytää tapoja näille ihmisille turvallisesti saapua Eurooppaan. Kaikkiin 28, ei vain 10 maahan, niin kuin nyt. Kaikkien 28 maahan tulisi ottaa vastuu, avata edes hiukan rajaa pakolaisille. Se voitaisiin tehdä väest- siirtämällä heitä asumaripaikkoja. Me pyrimme löytämään eri vaihtoehtoja Tukholman jälkeisessä ohjelmassa, jota voimme sitten esittää jäsenvaltioille. Me tietysti tarvitsemme myös yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Joku puhui Turkista. Minä kävin siellä juuri ennen joulua ja allekirjoitin yhdessä turkkiministerin kanssa vast- uudelleen vastaanotosopimuksen, joka tulee toivottavasti voimaan pikaisesti. Me olemme myös laajentamassa yhteistyötä muiden maiden kanssa, Tunisian, Marokon, Egyptin, Libyan kanssa. Niiden kanssa se on vaikea Egyptin ja Libyan kanssa, niin kuin tiedätte, miksi ei ole kovinkaan helppoa tällä neuvotella näiden maiden kanssa tällä hetkellä. Täytyy olla myöskin saatusverkostoja vastaan, mutta nekin täytyy vetää mukaan siihen, että saadaan aikaan uskottavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Me teemme työtä myös suuremmassa määrin Frontexin kanssa, Frontexin pelastusoperaatioiden puitteissa olen vuoden alusta lähtien myöskin Eurosur-operaatio ollut käynnissä ja nämä ovat hyvin pieniä aluksia ja toivotaan, että näillä voidaan pelastaa lukuisia henkiä. No me tarvitsemme lisää solidaarisuutta, tarvitaan myöskin vastuullisuutta enemmän. Nämä asiat liittyvät toisiinsa tarvitaan politiikkaa, joka täysin vastaa ihmisoikeuskysymyksiä ja mahdollistaa sen, että ihmiset, jotka rajalle, myöskin voivat etsiä turvapaikkaa. Turvapaikan etsiminen ei ole rikos, se ei ole laitonta. Se on jotakin sellaista, mitä suojelee Geneven yleissopimus ja eurooppalainen lainsäädäntö. Mutta poliittinen ilmasto tänään ei ole kovinkaan vastaanottavainen. Kysymys on kaikkein havoituimmista ihmisistä naapurissamme. Jos me pystymme auttamaan heitä, silloin ei ole kovinkaan paljon Euroopan unionilla sanottavaa. Se asia, josta me nyt puhumme tänään, nämä tapahtumat, nämä hirvittävät kuolemantapaukset farmakonisissa ovat todellakin traagisia. Syytökset, jotka kohdistuu Kreikkaan, ovat hyvin vakavia. Ja odotan mielenkiinnolla tätä nopeaa puolueetonta selvitystä, joka tulee valaitsemaan täysin sen, mitä tapahtui tuona myrskyönä. Kiitos. Cecilia. Kiitos Cecilia. Nyt keskustelun päättää neuvoston puheenvuoro, jonka käyttää ystävämme Veni Thelos. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Jos sallitte, hyvät edustajat, haluan sanoa, että pitkällä parlamenttiurallani olen osallistunut hyvin usein keskusteluihin kansallisessa parlamentissa, Kreikan parlamentissa. Siellä on puhuttu eh, elämän ja kuoleman kysymyksistä elämän draamoista, mutta niitä käytetään, tällaisia aiheita käytetään poliittisiin tarkoitusperiin hyvin, hyvinkin helposti. Joten haluaisin nyt sanoa, että minulla on ne samat herkkyydet kuin teilläkin on. Meidän pitää kunnioittaa elämää tietysti. Ja näistä tunteellisista reaktioista eh, sellaisissa tapauksissa jotka, tai tilanteissa, jotka johtavat kuolemiin, erityisesti naisten ja lasten kuolemiin. Tällaisia tunteita nousee pintaan. Emme halua tietystikään päättää, että mitä tutkinnasta saada tuloksia, mutta ei teidänkin pitäisi sitä tehdä. Meillä on tässä parlamentaarinen demokraattinen keskustelu. Me olemme luottavaisia ja me luotamme riippumattomaan eh, syyttäjän tutkintaan, koska Kreikassa eh, syyttäjän virasto on riippumaton. Heillä ei ole minkälaisia eh, suhteita täytäntöpanon valtaan. Kaikki tapaukset tutkitaan ja lakia noudatetaan ja täytäntöpannaan täysin. Tätä haluan painottaa. Ja haluaisin myös painottaa että sitä, että Eurooppa-neuvoston nimissä, neuvoston nimissä sanon näitä sanoja, mutta tämä on myös Kreikan hallituksen eh, kantoja se mitä eh, Kreikan hallituksen kollegat ovat sanoneet aikaisemmin, eh, Kaksi päivää Farkanoisiin tapauksen jälkeen Malmström puhui meidän ministerimme kanssa, joten hän tietää täysin, mitkä heidän kantansa ovat. No se on selvää, että pakolaisia ja siirtolaisia ei pitäisi pitää tois, toisen äh, luokan kansalaisia, ei ketään pitäisi pitää toisen luokan kansalaisina. Kaikilla ihmisillä on se sama arvo. Kaikkien ihmisten arvo on yhdenmukainen. Tämä koskee kaikkia pakolaisia, siirtolaisia, meitä kaikkia. Kreikan meriasioista vastaava ministeri on jo lähettänyt kirjeen Euroopan neuvoston ihmisoikeusvastaavalle. vastaavalle. Hän on sanonut olevansa käytettävissä ja Kreikan viranomaiset tekevät yhteistyötä myöskin Euroopan neuvoston kanssa. Tapasin edustajansa tänään ja puhuimme siitä, miten konkreettisesti voisimme tehdä yhteistyötä tässä asiassa siten, että kunnioitamme kaikkia vastuualueita ja myöskin herkkyyksiä. Äh, Mal, äh, komissaari Malmström tässä puhe, alkupuheenvuorossaan sanoi erään tärkeän asian. Hän sanoi, että operaatiot, joilla valvotaan rajoja, ne pitää selkeästi erottaa niistä operaatioista, jotka ovat äh, pelastusoperaatioita. Ja kyseessä oli Farmakonisissa. Kyseessä oli nimenomaan tällainen pelastusoperaatio. Meillä on tällaisia operaatioita paljonkin Kreikassa, koska tämä liittyy meidän rajojemme suojeluun ja itsemääräämisoikeutemme suojeluun. Ja olen samaa mieltä siitä, että käännytyksiä ei pidä toteuttaa, ellei sitten ole takaisinottosopimuksia, joiden puitteissa niitä voidaan tehdä. Mutta toisaalta taas, jos Euroopan unioni Frontexin ja komission kautta ei pysty kohtaamaan näitä tilanteita, eli niitä, näitä ihmisiä, jotka ovat, kuuluvat järjestäytyneen rikollisuuden piiriin ja saavat paljon rahaa toisten ihmisten heikosta tilanteesta ei, jos ajatellaan vaikkapa turvapaikkahakemuksia. Meidän pitää puuttua asioihin sillä rannikolla, josta nämä veneet lähtevät liikkeelle. Matkustaja ei kunnioiteta Turkkiin, Egyptiin, Libyaan, kaikille näille rannikoille voisimme tehdä vierailuja. Meidän pitäisi luoda uuden tyyppisiä mekanismeja ja välineitä, ja näiden välineiden ei pitäisi toimia meidän rajoillamme, vaan toisella puolella maa- ja merirajoilla siellä toisella puolella. Ja meidän pitää käydä tätä keskustelua, jos me haluamme integroitua politiikka, jolla voidaan hallinnoida siirtolaistulvia, koska muuten meillä on tämä jatkuva epä tasa-arvo eteläisten Välimeren maiden kanssa ja niiden maiden välillä. Ja näillä maillahan on tuhansia kilometriä rannikkoa rannikko, raja. Ja sitten meillä on nämä sisämaat, joilla ei ole tällaisia ongelmia. Usein puhutaan solidaarisuudesta, puhutaan oikeudenmukaisuudesta ja siitä, kuinka taakka pitää jakaa. Mutta paineet ovat aivan erilaisia, aivan epätasa-arvoisia. Ja me olemme kaikki vilpittömiä ja sanomme avoimesti, mitä tarkoitamme. Ja jos näin on, niin tämä keskustelu tietysti vie meitä eteenpäin. Meidän pitää kohdata nämä asiat siten kuin meidän kuuluu ja kun meidän on kunnioitettava ihmiselämiä oman poliittisen urani aikana minulla on ollut paljon poliittisia vastuita monien näidenkin tässä salissa olevien kollegien läsnä ollen. Kiitos Venitelos. Neuvoston puheenvuorolla päätämme keskustelun ja siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on yhteiskeskustelu edistymiskertomuksista Balkanilla. Kysymys on neuvosto- ja komission jotka koskevat vuoden 2013 edistymiskertomusta Bosniassa ja Herzegovinassa.